Hyvät naiset ja herrat, rouva Alessandra Moretti on luopunut paikastaan Euroopan parlamentin jäsenenä toinen helmikuuta 2015. Työjärjestyksen artiklan 4 mukaisesti Euroopan parlamentti vapauttaa toinen helmikuuta alkaen hänen paikkansa. Ympäristövaliokunta on toimittanut